Madame le Président. Puhemies. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Hyvät naiset ja herrat, hyvää päivää kaikille. Aloitamme kokouksen. Eh, ensinnäkin tiedonantoja. Eilen kokous päätti, että otetaan tämän iltapäivän esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumat neuvottelutilanteesta koskien talouskriisiä ja sen jälkeen äh, poliittisten ryhmien kannanotot. Neuvosto ja komissio ovat ilmoittaneet, että he eivät ole paikalla tässä keskustelussa. Nyt olemme olleet yhteydessä eri poliittisiin ryhmiin ja sen mukaan, mitä sanotaan äh, artiklassa 140 kohta 2, äh, että muutetaan tämä kohta seuraavasti. Euroopan parlamentin puhemiehen julkilausema, joka koskee neuvotteluja Eurooppa-neuvostossa koskien talouskriisiä. Onko tähän huomautettavaa? Jos ei ole, näin päätämme siis. Ja nyt voimme siirtyä suullisiin kysymyksiin, suulliseen kysymykseen komissiolle koskien eurooppalaista ohjausjaksoa, ensimmäiset koko, kokemukset ja tästä edustaja Bowlesille kysymyksen esittäjänä ensimmäiseksi kaksi ja puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, um, Kiitoksia. Eurooppalainen ohjaus, talouden ohjauskausi on Euroopan unionin talouden hallinnon tärkeä uudistus. Sen tarkoitus on valvoa vakaus- ja kasvupakettiin fiskaaliulottuvuutta ja se on myös tärkeä 2020 tavoitteiden kannalta. Ensinnäkin siihen liittyy maakohtaisia suosituksia, jotka komissio hyväksyi viime kesäkuussa. Se antaa siis osviittaa jäsenvaltioille näistä asioista. Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa asiasta keskusteltiin ja Euroopan parlamentin rooli on varmistaa maksimaalinen tilivelvollisuus ja avoimuus Euroopan unionin tasolla ja sen vuoksi parlamentti haluaa vaalia näitä suosituksia ja valvoa myös niiden tuloksia, mm, erityisesti ohjausjakson ensimmäisten kokemusten osalta. Tarkoitus on tietenkin parantaa sitä, jos tarve vaatii. Onko komissio sitä mieltä, että ohjausjakso on ollut odotusten mukainen, ja jos ei, niin miten sitä komission mukaan tulisi parantaa ensi vuonna? Onko neuvosto sitä mieltä, että ne muutokset, joita se teki heinäkuussa, kesäkuussa, tehtiin riittävän avoimella tavalla. Näyttää vähän siltä, että neuvosto heikensi komission suosituksia. Ja siitä me olemmekin olleet ihan oikeutetusti hermostuneita, koska neuvostollahan on tietenkin oikeus muuttaa näitä mekanismeja, mutta <clears throat> Täytyy myös ottaa huomioon parlamentin uusi rooli avoimuuden ja tilivelvollisuuden varmistajana. Siksi meidän täytyy kysyä neuvostolta, miksi se teki tiettyjä muutoksia. Valiokunta aikoo järjestää yksityiskohtaisemman seminaarin kuulemistilaisuuden 7. marraskuuta. Siihen sekä neuvosto että komissio on kutsuttu. Muut kysymykset, joita parlamentti haluaa esittää, liittyvät eri oikeudellisten välineiden yhteentoimivuuteen, kansallisiin uudistusohjelmiin ja äh, vakaus- ja konvergenssiohjelmiin, jotka ovat toisin kuin kansalliset suunnitelmat äh, sitovia. Meitä myös askarruttaa tämän ohjausjakson omistajuus. Tarkoituksemme on parantaa sitä taloudellista hallintoa, jota Eurooppa tarvitsee tämän kriisin tuloksena. Kiitoksia edustaja Bowlesille. Seuraavaksi toinen kysymyksen esittäjä, edustaja Beressä, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, komission jäsen Euroopan parlamentti esitti tämän kysymyksen ja tällä tavoin halusi tulla mukaan keskusteluun, joka on mielestämme hyvin olennainen. Komissio on halunnut esittää tämän eurooppalaisen ohjausjakson ja ajatuksena oli se, että taloushallinnassa me tarvitsemme eurooppalaisia suuntauksia – ja tässä kyse on siitä, että otetaan käyttöön tämä eurooppalainen talouden ohjausjärjestelmä. Me olemme huolissamme siitä, että tuleeko meille talouden hallintaa ilman taloudellista parlamenttia. Niinpä me haluamme eh, kysyä, minkälainen demokraattinen oikeutus on tällä ohjausjaksolla ja minkälainen neuvottelu ja keskustelu tulee tämän ohjausjakson ympärille ajatellen poliittisia suuntaviivoja, taloudellisia suuntaviivoja. Ne ovat hyvin tärkeitä myös ajatellen demokratiaa ja millä tasolla arvioidaan tätä toimintaa. Siinä ei voida unohtaa demokraattista keskustelua näistä suuntaviivoista ja juuri tästä on kyse parlamentin kysymyksessä Eh, nyt sunnuntain kokouksessa otettiin esiin eurooppalainen ohjausjakso ja missään vaiheessa ei viitattu Euroopan parlamenttiin, ei edes kansallisiin parlamentteihin. Eh, onko tämä teidän mielestänne kestävää? Minä kyllä ymmärrän, että komissio on sitoutunut siihen, että se ottaa käyttöön uuden kasvukauden heti vuoden lopusta lähtien, mutta miksi meidän kanssamme ei ole keskusteltu? Missä ovat demokraattiset keskustelut näistä uusista käytännöistä? Milloin tulee tämä ehdotus ja miltä pohjalta aiotaan arviointi tehdä? Miten te otatte käyttöön 2020 strategian silloin, kun analysoidaan eurooppalaista ohjausjaksoa. Ja eh, Ruva Bowles sanoi jo näin, minä tuen häntä tässä asiassa. Me haluamme täyttää avoimuutta niihin muutoksiin, joita te otatte käyttöön sen jälkeen, kun on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa ajatellen maakohtaisia suosituksia. Muuten tällä ei ole mitään oikeutusta eikä järkeäkään, kun ne hyväksytte tämän äh, kasvuohjelman, minkälainen merkitys sillä on? Onko se vain byrokraattinen väline vai onko se todellinen suuntaviiva asiakirja? Onko äh, teidän ohjausjärjestelmänne tämä tyyppinen? Tästä lisäselvityksiä. Kiitoksia seuraavaksi neuvoston nimissä äh, edustaja herra Dominik Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitos paljon puhemiehelle. Haluaisin kiittää kovasti tästä kysymyksestä, jonka esittivät Rova Bowles ja Rova Beres. Tämä antaa nyt meille mahdollisuuden jakaa teidän kanssanne arviomme ensimmäisestä eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja myös tehdään johtopäätöksiä sen tulevasta täytäntöönpanosta. Haluaisin painottaa, että voimme puhua tästä, alu, tästä alustavasta arvioinnista, sillä koko tämä prosessi ei sinänsä ole tullut vielä päätökseen. Se viedään päätökseen ainakin tänä ensimmäisenä vuoden, vuonna, kun kansalliset parlamentit hyväksyvät talousarvioonsa. Eli tämä on nyt ensimmäinen hetki, kun voimme arvioida sitä, oliko tämä koko menettely, jonka aloitimme tämän vuoden tammikuussa, onko se tuottanut myönteisiä tuloksia ja onko, onko se tuonut lisää arvoa kansallisten parlamenttien talousarvioihin. Me haluaisimme oppia siitä, missä, missä on eh, ehkä saanut, saatu enemmän synergioita ja, ja on saatu lähennettyä, lähennettyä myös EU-budjettiin näistä, näitä asioita. Tätä haluamme siis, siis arvioida, millä tasolla EU-ohjausjakso on ollut tehokas. Meidän ensimmäiset kokemuksemme kyllä näyttävät, että tämä on hyvin toivottava ja sopiva prosessi, jonka jäsenvaltiot ja niiden parlamentit ottavat vakavasti sekä myös kaikki EU-toimielimet, jotka ovat mukana prosessissa. Haluaisin muistuttaa teitä, hyvät jäsenet, siitä, miten tämä prosessi kulkee. Se alkaa tammikuussa, kun Euroopan komissio esittää vuotuisen kasvuselvityksensä ja sen perusteella ECOFIN ottaa toteuttaa tai hyväksyy yleiset suuntaviivat. Sitten jäsenvaltioilla on huhtikuuhun asti aikaa laatia kansalliset ohjelmansa, vakaus- ja lähentymisohjelmansa sekä vakaus- ja kansalliset uudistusohjelmansa. Ja sitten Euroopan komissio antaa jäsenvaltiota kuultuaan suostuksia. Sitten saamme näihin suosituksiin lausunnot jäsenvaltioilta sekä komission ähm, mielipiteen näistä lausunnoista. Kesäkuu oli kaikista tärkein kuukausi tässä prosessissa. Kaikki toimielimet ja kaikki toimielimet siis hyväksyvät nämä suuntaviivat silloin. Kuten kuten tapahtui myös tänä vuonna. ECOFIN kokoontui 12. heinäkuuta tänä vuonna. Aikataulu on tietysti tiukka. Olemme saaneet muutamia ehdotuksia tulevaisuutta varten, jotta voimme parantaa prosessia. Mutta haluaisin sanoa, että EU-ohjausjakson arvioinnin pitäisi tapahtua kahden as- aspektin valossa. Ensinnäkin se on tekninen menettely, siinä on teknisiä näkökulmia Eli nämä prosessit, jossa asiakirjat hyväksytään. Ja toinen näkökulma on sitten EU-ohjausjakson vaikutus poliittiseen kanssakäymiseen EU-ssa, jäsenvaltioiden osallistumiseen ja tietysti vaikutus myös julkiseen talouteen. Nämä ovat näitä pääelementtejä EU-ohjausjaksossa. Eli me haluaisimme, että makrotaloudelliset painopisteet yhdistetään julkisen talouden mahdollisuuksiin. Tämä ensimmäinen näkökulma, eli tekninen näkökulma, kun siitä puhutaan, niin näiden, näiden ensimmäisten kuukausien jälkeen, jossa, jona valmistelemme suosituksia jäsenvaltioille, voimme sanoa, että ensinnäkin prosessi on äärimmäisen tekninen ja se vaatii paljon ö, työtä asiakirjojen parissa. Koko prosessin aikana, joka kestää kuusi kuukautta, sillä yli, yli 600 asiakirjaa valmistellaan tänä aikana ja suurin osa niistä pitää kääntää virallisille kielille. Eli logistisesti tämä on haastava prosessi. Sitten aikataulukin on tiukka. Kesäkuussa aika on tiukalla, kun kaikki toimielimet antavat lausuntonsa ja mielipiteensä ja hyväksyvät nämä asiakirjat. Liikkumavaraa ei nyt ei ole kovinkaan paljon, sillä emme voi muuta paljon tuossa vaiheessa. Kysymys siis herää, miten voidaan parantaa prosessia. Yksi ehdotuksista, joka on tullut esille kokemuksestamme, ja toivon, että näin asiaa toteutetaan tulevaisuudessa, on siis se, että me aloitamme prosessin hieman aikaisemmin. Haluaisimme pyytää Euroopan komissiolta ähm, ensimmäistä kertomustaan jo joulukuussa ja silloin saisimme muutaman viikon en, äh, lisäaikaa tämän vuoropuhelun aloittamiseen. Eli huhtikuussa olisimme siinä silloin paljon pidemmällä jo, kun siis vastaamme jäsenvaltioille kun jäsenvaltiot vastaavat näihin painopisteisiin ja prioriteetteihin, jotka komission kertomuksessa on mainittu. Kun sitten laadimme asiakirjoja näihin vakaus- ja lähentymisohjelmiin ja kansallisiin uudistumisohjelmiin liittyen, tämä luultavasti vähentäisi sitä painetta, joka muuten kasautuu tokuun loppuun ja kesäkuuhun. Silloinhan kaikkien toimielinten pitää pystyä toimimaan ehokkaasti ja pitää pystyä hyväksymään kaikki asiakirjat. Haluaisin nyt kiinnittää huomionne siihen, miten, miten päättäväisiä jäsenvaltiot olivat tämän toteuttamisessa tänä vuonna. Asiakirjojahan oli yli 600. Aikataulu oli hyvin tiukka näiden lausuntojen antamiselle, joten jäsenvaltiot hyväksyivät sen, että poiketaan normaalista menettelystä ja jäsenvaltiot hyväksyvät sen, että keskustellaan asiakirjoista, vaikka, ähm, vaikka näitä käännöksiä ei välttämättä ollut käytettävissä. Tämä siis osoittaa, miten päättäväisiä ja yhteistyökykyisiä jäsenvaltiot olivat, ne olivat valmiita työskentelemään vain englannin- tai ranskakielisillä versioilla, siis asiakirjoilla. Näin pystyttiin nopeuttamaan prosessia ja pystyttiin käymään todellista vuoropuhelua ja päättämään tämä prosessi ajoissa. Ja nyt haluaisin puhua tästä toista näkökulmasta, nimittäin EU-ohjausjakson vaikutuksesta EUn vuoropuhelu. Meidän pitää muistaa siis, että EU-ohjausjakso on yksi elementti monien välineiden joukossa, jotka kehitettiin EU:ssa uusina välineinä eurooppalaisen taloudellisen yhteistyön alalla. Meillä on siis EU-ohjausjakso, meillä on täynnä Sixpack eli kuuden taloudellisen mietinnön hyväksyminen ja meillä on lisäksi vakaus- ja kasvusopimus. Kaikki nämä elementit luovat avoimuutta ja vahvistavat vuoropuhelua jäsenvaltioiden välillä. Avoimuus on parempaa, kun puhutaan reaalisesta taloustilanteesta jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot lisäksi tai tässä kasvatetaan painetta jäsenvaltioihin, jotta keskustelu menee oikeaan suuntaan ja jotta kaikilla on mielikuva siitä, mihin suuntaan kuljemme unionina. Eli käytännön näkökulmasta se, mitä tässä Sixpackissa otettiin käyttöön ensinnäkin, kansallisten parlamenttien parempi osallistuminen siinä prosessissa, kun toteutamme EUn taloudellisia prioriteetteja kansallisissa ohjelmissa kaikista vahvimmalla välineellä, eli kansallisissa, kansallisilla budjeteilla. Kansalliset parlamentit tietävät näistä talouden prioriteeteista. kansalliset parlamentit siis tekevät tämä kansalliset uudistusohjelmat ja kertovat siitä, miten prioriteetteja, prioriteetteja heijastellaan talousarvioissa. Ja sitten jäsenvaltiot tuntevat lisäksi tietysti nämä suostukset, jotka ovat tulleet neuvostolta ja EUlta ja sitten kansallisilla parlamenteilla on viimeinen sana, kun siis puhutaan niiden talousarvioiden muodosta. Kansallisilla parlamentilla on tässä hyvä valvontainstrumentti siitä, miten suostukset ja EUn prioriteetit siirretään kansallisiksi toimiksi. Se, mikä on tärkeää, on se, että EU-ohjausjakso vahvistaa toimintamme suuntaa. Se osoittaa kaikille jäsenvaltioille yhden yhtenäisen suunnan, eli sen, että me haluaisimme, haluaisimme vahvistaa kasvua esimerkiksi tietyissä jäsenvaltiossa tai haluaisimme toteuttaa EU 2020-strategian. Samalla tämä lisää joustavuutta jäsenvaltioille, sillä eihän jokaisella jäsenvaltiolla ole samaa lähtökohtaa, mutta meidän pitäisi kaikkien kulkea samaan suuntaan. Eli emme käytä samaa muottia kaikkiin jäsenvaltioihin, käymme yksilöllisiä keskusteluja jäsenvaltioiden kohdalla ja keskustelemme jäsenvaltioiden yksilöllisestä taloudellisesta tilanteesta. Me annamme jäsenvaltiolle selkeän viestin, mitä siis tulee tähän haluamaamme suuntaan, mutta me jätämme jäsenvaltioille itse valittavaksi ne toimet, joilla ne haluavat tämän suunnan toi, toteuttaa. Me, meillä on lisäksi parempaa koordinointia ja pystymme käyttämään paremmin EUn varoja, sillä kansalliset uudistusohjelmat ovat osa tätä prosessia ja ne tarkentavat sen, mitkä tavoit, mitä tavoitteita tietty jäsenvaltio tukee varoilla, joita se saa EUlta. Tämä tietysti liittyy muihin ohjelmiin, joilla hallinnoidaan julkisia varoja. Tämän tien päässä meillä on siis on selkeä viesti siitä, että nämä ovat EUn prioriteetit ja EU on valmis rahoittamaan nämä prioriteetit. Ja me haluaisimme, että yksittäinen jäsenvaltio ikään kuin alistaisi talousarvionsa näille prioriteeteille. Tämä viesti on hyvin selvä. Meidän pitäisi siis kunnioittaa tätä neuvoston mielestä meidän pitäisi kunnioittaa sitä, että EU-ohjausjakso on todella hyödyllinen. Miten se sitten, miten se sitten toteutuu loppujen lopuksi eh, kansallisten parlamentin talousarvioissa, sitä emme vielä tiedä, mutta meillä on välineitä ja mahdollisuuksia käsissämme, joten meidän pitäisi käyttää nämä mahdollisuudet. Tietysti meidän lopullinen arvioimme tulee sitten vuoden lopulla ja siinä ja siihen, siihen liittyy myös paljon suosituksia ja kysymyksiä siitä, mitä voitaisiin parantaa. Tämä ei ollut ehkä kovin onnekas alku EU-ohjausjaksolle. Siellä olemme syvässä kriisissä, syvässä velkakriisissä ja meillä on merkittäviä ongelmia pankkialalla. Taloudellinen tilanne EU:ssa siis on tällä hetkellä hyvinkin liikkuvainen. ne prioriteettimme, jotka meillä oli huhtikuussa tai toukokuussa, ovatko ne siis saavutettavissa? Ne saattoi, saattavat olla siis saavutettavissa tänä keväänä, mutta ne saattavat olla silti riittämättömiä tai jopa mahdottomia saavuttaa tällä hetkellä. Eli saatamme, saatamme kuulla ehkä negatiivista palautetta joskus siitä, että että näitä tavoitteita, kevään tavoitteita ei ole saatu saavutettua, mutta tilannehan on hyvin dynaaminen, hyvin vaihtelevainen, joten meidän pitää ottaa huomioon nykytilanne. Tämän pitäisi vaikuttaa toimiin. Meidän pitäisi muistaa, että EU-ohjausjakso ja tämä Sixpack-lakipaketti ne ovat välineitä, joiden avulla meidän pitäisi saada vakautettua taloudellista tilannetta, mutta nämä eivät ole välineitä, joilla, jolla voisimme itse kriisin poistaa päiväjärjestyksestä. Näitä välineitä ei ole tähän tehtävään suunniteltu. Eli EU-ohjausjakso ei sinänsä suoraan välttämättä poista tätä kriisiä, mutta se kuitenkin parantaa makrotaloudellista vuoropuhelua EU:ssa ja tämä olikin sen tavoite. Neuvoston ensimmäinen arvio on siis hyvin myönteinen, mitä tulee tähän menettelyyn itseensä. Me yritämme tehdä johtopäätökset siitä, miten voimme parantaa menettelyä ja miten voimme saada jäsenvaltiot vielä enemmänkin osallistumaan ja miten voimme parantaa vuoropuhelua näistä suosituksista. Mitä sitten tulee Euroopan parlamentin rooliin tässä menettelyssä, niin täytyy sanoa, että tämä menettely on todella avoin. Kaikki asiakirjat ovat ähm, internetissä saatavilla. Kaikki asiakirjat ovat julkisia, eli jokainen voi saada ne nähtäväkseen ja jokainen voi osallistua tähän menettelyyn. Euroopan parlamentti voi myös kutsua neuvoston edustajat puhumaan taloudellisesta tilanteesta, eli menemme oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta herra Dalli. President, honorable members. Kiitoksia kovasti puhemies, hyvät jäsenet. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden kertoa teille tämän ensimmäisen ohjauskauden arvioinnista ja kerron myös tulevien vuosien suunnitelmistamme. Ensimmäinen äh, ohjauskausi on ollut erittäin tärkeä askel, kun haluamme vahvistaa taloudellista hallintoamme. On pyritty ähm, rakentamaan luottamusta, jotta voidaan luoda perusta työllisyydelle ja kasvulle ja vahvemmalle poliittiselle suunnittelulle ja täytäntöönpanolle. Meillä on selkeät äh, näkemykset siitä, mitä ohjauskauden tulisi saavuttaa. Ensinnäkin haluamme varmistaa sen, että poliittinen analyysi ja ohjaus ovat johdonmukaisia sekä makrotaloudellisen politiikan, makrotalouden että fiskaalipolitiikan osalta. Toiseksi haluamme varmistaa sen, että se ohjaus, jota jäsenvaltiolle annetaan, vaikuttaa täytäntöönpanoon niin, että poliittinen ohjaus on ajankohtaisempaa ja voidaan myös laatia konkreettisempia maakohtaisia suosituksia. Samanaikaisesti ohjauskauden oli tarkoitus varmistaa se, että EU-ulottuvuus otettaisiin huomioon lähtökohtaisesti, kun poliitikkoja kansallisella tasolla muotoillaan. Näiden odotusten mukaisesti ensimmäinen ohjauskausi on ollut menestyksekäs. Olemme edistyneet näillä avainalueilla. Kun ajatellaan ex ante poliittisen ohjauksen seurantaa, niin ehkäpä tässä vaiheessa on liian varhaista kertoa, missä mennään. Mehän olemme vasta menneet puolimatkaan saakka. Ja siksi on erittäin tärkeää, että arvioidaan jäsenvaltioiden valintoja ja uudistuksia niin, että tämäkin parlamentti osallistuu arviointiin aikanaan täysimittaisesti. Sen jälkeen täytyy pohtia täytäntöönpanoa ja pohtia, mikä on toimien mahdollinen vaikutus. Suurin osa sidosryhmistä ymmärtää sen, että poliittinen ohjaus on integroidumpaa eri aloilla ja eri mailla on eri prioriteetteja – olemme myös tällä hetkellä ryhtyneet konkreettisemmalle linjalle. Mitä tulee kansallisiin uudistusohjelmiin ja vakaus- ja lähentymisohjelmaan, jäsenvaltiot ovat ymmärtäneet, millä tavalla näitä avainalueita tulisi käsitellä. Komissio on ehdottanut integroituja suostuksia, jotka liittyvät laajoihin talouden suuntaviivoihin ja työllisyyteen ja myös vakaus- ja kasvupakettiin tai sopimukseen. Äh, vuotuinen kasvu, äh, vuotuisessa kasvuarviossa äh, lähdetään myös siitä, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa EU-ulottuvuus lähtökohtaisesti huomioon. Pidän tätä ohjauskautta selkeänä menestyksenä, mutta totta kai parantamisellekin on aina varaa. Vuonna 2012 kaikkein tärkein asia tulee olemaan se, että että keskitytään vahvemmin kasvuulottuvuuteen. Aivan kuten 12. lokakuuta Barroso tähdensi, niin kasvu- ja sisämarkkinoiden uudistusten täytäntöönpano, samoin kuin uudenlaisten rahoitusinstrumenttien mukaanottaminen on oleellista, jotta saadaan Eurooppa pois kriisistä kasvun ja työllisyyden osalla, ähm, kasvun ja työllisyyden osalta EU pyrkii toimimaan erittäin pontevasti. Ja komissio on pyrkinyt myös, äh, on aikonut tehdä myös tämän vuotuisen kasvuselvityksen äh, jatkossakin. jäsenvaltioissa uudistukset voivat olla kestäviä ainoastaan, jos ne, jos ne ovat äm, legitiimejä, ne ovat ankkuroituneita demokraattisiin prosesseihin, ä, äh, saavat aikaan kansalaisten hyväksynnän ja lup, pitävät, minkä lupaavat. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä parlamentti, samoin kuin kansallistenkin parlamenttien, täytyy esittää erittäin roolia äh, ohjauskauden äh, suhteen. EU-ulottuvuus ja kansallinen ulottuvuus on otettava huomioon. Se tällainen linkki saadaan aikaan ainoastaan, jos molemmat osapuolet toteuttavat vahvaa omistajuutta. Siksi parlamentilla on erittäin tärkeä rooli ja uskon, että se äh, vuonna 11 järjestetty parlamenttien välinen yhteinen kokous äh, on syytä, se on syytä toista ja siitä saattaa tulla tärkeä väline varmistaa tällainen legitimiteetti. Uusi taloudellista hallintoa äh, koskeva lainsäädäntö alleviivaa myös sitä, että että parlamenttien, niin myös kansallisten täytyy olla täysimittaisesti mukana tässä vakaus- ja lähentymisohjelmassa. Kiitos. Ah, Seuraavaksi ryhmien nimissä, VPP-ryhmän e nimissä ensin edustaja Goses. Kiitoksia puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission jäsenä komission jäsenen puheenvuorossa sanottiin, että ohjausjakso oli menestys. Olen tyytyväinen, vaikka olemmekin vaikeassa kriisissä Euroopassa nyt tällä tavoin voimme päästä kuitenkin eteenpäin. Haluaisin puuttua kuitenkin neuvoston puheenjohtajan puheenvuoroon. 16 minuuttia kesti, että selitetään meille tämä mekanismi, jonka tunnemme jo. Ja sanottiin, että kaikki tämä on hyvin teknistä, eikä sitä oikein voi ymmärtääkään. Ja jos parlamentti haluaa tietoa, niin sitä voi hakea internetistä eh, kaikilla avoimina olevista eh, asiakirjoista. Minun mielestäni on järkyttävää, että ainoa vastaus tähän esitettyyn kysymykseen koskien parlamentin roolia ohjausjaksossa meille sanotaan, että lukekaa lehtiä, katsokaa internettiä, te tiedätte, että me näemme kansalaisiamme ja he esittävät meille kysymyksiä, mitä tekee Eurooppa tässä tilanteessa. Ja nyt sanotaan, että nyt on perustettu ohjausjakso ja eh, yhtäkkiä sellainen tuli ja siinä sinä sanoisin, että tämä menetelmä, jota on käytetty joitakin kuukausia jo, eh, se ei ole sellainen menetelmä, jonka avulla päästään Euroopassa kriisistä. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Podimatta puolitoista minuuttia. Kiitos, hyvä puhemies. Kuten enemmistön, ähm, suurella enemmistöllä parlamentti tuki EU-ohjausjakson käyttöönottamista, sillä sen mielestä se on väline, jolla voidaan tukea kansallisia talousarvioita ja voidaan uudistaa niitä. Ei etenkin etenkin niin, että saadaan kasvua aikaiseksi EUn talouteen, mutta jotta voimme saada aikaiseksi tarpeelliset rakenteelliset muutokset tarpeeksi aikaisin, meidän pitää nähdä ensimmäiset johtopäätökset toteutuksesta. Nyt tämä EU-ohjausjakso on ensimmäinen toteutus, kun näemme sen. Olemme saaneet siitä siis yleisen selvityksen ja siinä, niissä puhutaan myös EU 2020 tavoitteista. On myös puhuttu siitä, että tiettyjä näkökulmia ei ole kunnioitettu tässä toteutuksessa. Me näemme suuria ongelmia EU:ssa tässä kriisissä. Tässä, näissä ongelmissa, ongelmissahan on äm, kyse siitä, että toimia ei toteuteta tarpeeksi ajoissa ja koheesiota ei, ei ole tarpeeksi. EU-ohjausjakson puitteissa me tarvitsisimme sitä, tarvitsisimme yksinkertaisia ehdotuksia kestävyydestä ja kasvusta myös. Euroopan parlamentin pitää olla mukana tässä prosessissa kaikissa vaiheissa. Kiitos edustaja Goulart seuraavaksi. Je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ilmaista olevani yhtä mieltä Gosensin kanssa – haluaisin sanoa teille, äh, haluaisin kysyä teiltä neuvoston edustaja, millä planeetalla te oikein asutte? Millä planeetalla te oikein asutte? Tässä on puhuttu talouden päätösten äh, legitiimiydestä, mutta oletteko te nyt katsoneet, missä jamassa eurovyöhyke on? Ehkä tarvitaan tarvitsisitte hiukan enemmän itsekritiikkiä. Tämä ohjauskausi on erittäin tärkeä äh, instrumentti, mutta se ei läheskään riitä. Ja mielestäni on loukkaus parlamenttia äh, kohtaan sanoa, että meidän tulisi äh, lukea internettiä ja tällä tavalla osallistua päätöksentekoon me pyydämme, että me saamme tietoja, meidät otetaan mukaan talouden, taloudellisiin ja fiskaalipäätöksiin ja sosiaalisiin päätöksiin, jotta tämä 27 jäsenvaltion Eurooppa voi toimia paremmin jatkossa kuin aiemmin. Me tarvitsemme kansallisten parlamenttien jalkauttamista, me tarvitsemme yleistä toimintakannalle asettautumista ja täytyy pitää huoli siitä, että tiedottaminen ja kommunikaatio toimivat. Me tarvitsemme rajat ylittävää keskustelua. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Strecek, yksi minuutti. Dobrý den, dámy a pánové. Kiitoksia, puhemies. Aivan kuten kollegani sanoivat, minäkin kuuntelin neuvoston edustajan puheenjohtaja puhetta. Minä olen kuitenkin aika tyytyväinen tähän tilanteeseen, koska tässä puhutaan taloudesta. Neuvoston edustaja sanoi, että ei ole pelkästään Euroopan parlamenttia, vaan myös kansalliset parlamentit ja kansallisten parlamenttien keskustelut. Ne eivät ole yksisuuntaisia ja yksinkertaisia. Neuvosto sanoi meille totuuden, eli kansallisten talouksien kehittyminen on hidasta, se ei tapahdu yhdessä yössä. Ja sanottiin myös, että nämä ovat monimutkaisia asioita. Ja kyseessä on 600 asiakirjaa, jotka eivät kaikki ole yhteisillä kielillä, ja tähän menee todellakin aikaa. Niinpä kun määriteltiin puoli vuotta sitten tietyt tavoitteet, se ei vastaa nykyistä tilannetta. Olen itse tyytyväinen. Kiitoksia, edustaja Näkhoit. Äh, Kiitos puhemies kun nyt kuulen tässä komission ja neuvoston puheenvuorot, niin heidän mielestään tämä on ilmeisesti suuri menestys, mutta minulla on epäilykseni, kun katsomme näitä suostuksia, jotka tehtiin jäsenvaltioille kaikissa näissä suosituksissa on yksi painamiste, nimittäin se, että talousarvioita tarkastellaan yhä tarkemmin ja halutaan taata se, että säästetään paljon enemmän. Tämä on se säästäminen siis komission painopiste. Herra Dalli sanoo, että että seuraavalla kerralla tarkastelemme asiaa laajemmin, katselemme myös työllisyyttä, se olisi parannus, mutta tätä varten EU-ohjausjakso ei ole tehty. EU-ohjausjakson pitäisi toteuttaa EU 2020-strategia ja siellä on viisi indikaattoria, työllisyys, mutta myös tutkimus, koulutus sekä köyhyyden torjunta sekä ympäristökysymykset. Näiden aiheiden pitäisi olla keskeisiä ja niiden, niistä pitäisi puhua suosituksessa. Me tarkastelemme suosituksia ja tarkastelemme sitä, miten indikaattorit ovat otettu mukaan ja näemme, että komissio on tehnyt muutamia suosituksia, jotka eivät ole näiden indikaattorien mukaisia. Esimerkiksi energian säästäminen, se on tärkeää. Esimerkiksi Englanti ja Alankomaat eivät ole reagoineet näihin suosituksiin mitenkään. Ja suosituksissa ei edes, ei edes puhuta näistä asioista. Entä sitten tutkimus, talousarviot? Alankomaissa puhutaan 2-3 prosenttia. Ja komissiolta sitten sanotaan, että 2,5, 2,5 prosenttia sitten, sitten riittää kyllä, vaikka alun perin sanottiin, että 3 prosenttia oli tärkeää. No komission pitäisi olla äänekkäämpi tässä. Komissiohan muuten sanoi jälkikäteen, että suositukset eivät ole tärkeitä. Eli ei pitäisi tarkastella pelkästään taloudellisia indikaattoreita. Meidän pitää olla rehellisiä, jos näitä indikaattoreita ei käytetä, niin ainakin parlamentti ja kansalliset parlamentit pitäisi ottaa mukaan ja indikaattorit pitäisi sitten jättää huomiota, jos niin, ette niitä pidä tärkeinä. Kiitos edustaja Juntis. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, ne vastaukset, joita neuvoston ja komission edustajat ovat antaneet kollegoiden kysymykseen, paljastivat ongelmia ongelma on jatkuva. On selvää, että poliittinen ohjauska- talouden ohjauskausi on poliittinen kysymys. Sitä voidaan pitää epädemokraattisena ja voidaan todeta, että jäsenvaltiot poliittisen paineen alla ja komission uhkaamina yrittävät saavuttaa tavoitteita. No, nythän on niin että ihan riippumatta siitä, mikä hallitus on vallassa, niin jäsenvaltioiden mahdolli- jäsenvaltiot ovat aika tiukassa paikassa puun ja kuoren välissä suorastaan. Jäsenvaltioita pakotetaan toteuttamaan Euroopan unionin uusliberaaleja politiikkoja. Erityisesti Kreikassa, jos työtön saa työttömyyskorvausta, taikka vaikkapa Irlannissa tai Portugalissa työntekijä saa esimerkiksi 300 euroa, niin käytännössä Paroso tästä kaikesta päättää. Eli voidaan todeta, että koko tämä asia on uhka demokratialle. Meitä uhataan täytäntöönpanemaan näitä periaatteita, jos, jos ja ohjauskauteen liittyviä asioita. Kuitenkin tässä selvästikin rikotaan perussopimusten perusarvoja, joten neuvoston ja komission edustajat, hyvät kollegat, me olemme nyt kuulleet tässä Euroopan unionin johtajilta, olemme kuulleet eh, Kreikan pääministeriltä näistä kaikista päätöksistä, joiden tarkoitus on eh, vähentää velkaa ja päästä eroon kriisistä. Mutta ei Euroopan ohjauskausi vielä riitä tilanteen pelastamiseksi. Ähm, tarvitaan, meidän täytyy myös kuulla työntekijöiden ääntä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Paksa. Sähän ei taida olla paikalla, joten äh, edustaja Wertman, minuutti. Kiitos, hyvä puhemies, hyvät kollegat. EU-ohjausjakso on poliittinen ohjausväline, jotta EU 2020 strategia voidaan toteuttaa. Jäsenvaltioiden pitää keväällä esittää taloudelliset suunnitelmansa. Tässä taloudellisessa tilanteessa jäsenvaltiot yritetään saada kuriin, mutta olen kuitenkin samaa mieltä kritiikistä kollegoiden kanssa. Tämä ja sisämarkkinoiden potentiaalin toteuttaminen on yksi, yksi tärkeästä aiheesta tässä ähm, vuoden 2011 vuotuisessa kasvuselvityksessä. Meidän pitää kaikkien käyttää tätä potentiaalia sijoituksilla ja kilpailukyvyn vahvistamisella. Meidän pitää, meidän pitää erityisesti luoda vihreitä työpaikkoja ja näin luomme kestävää kasvua Euroopassa. Kiitos. Merci. Äh. Kiitoksia. Seuraava puhuja puolitoista minuuttia, edustaja Baltz. Presidente. Kiitos puhemies. Valtionpäämiehet eivät ilmeisesti halunneet vastata näihin kysymyksiin. Sunnuntaina he alleviivasivat, että EU, kunnianhimoinen EU-ohjausjakso on tärkeä ja puhuttiin myös sitä, että otetaan oppia menneisyydestä. Minun mielestäni tämän e- e- ensimmäisen EU-ohjausjakson tulokset ovat kyllä heikkoja. Me näemme että kasvu- ja vakaus- ja kasvusopimuksessakin sen toteuttamisessa on ollut ongelmia. Neuvoston itsekritiikki ei ole koskaan toiminut, eikä se koskaan tule toimimaan. Nyt on aika tehdä suuria julistuksia talousarvioiden koordinoinnista. Ja nyt on aika päättää jostakin mustaa valkoisella. Me tulemme samaan johtopäätökseen. Vakaus- ja kasvusopimuksen toteuttamista ei, ei voi jättää huomiota. Yhteismenetelmää pitää vahvistaa. Parlamenttien pitäisi saada osa tässä avoimessa vuoropuhelussa näissä, näissä kasvuselvityksissä, näissä ohjelmissa ja niiden toteuttamisessa. Me, suurin osa tästä työstä on komission harteilla. Meidän pitää siis nyt yhdessä parantaa tätä menettelyä, sillä se pelkästään, jos luemme tällaisen välineen, se ei sinänsä tuo edistysaskeleita, vaan välineestä pitää tehdä myös tehokas. Kiitos. Kiitoksia edustaja Gualteri. Kiitos. Kiitos puhemies. Vaikka eh, nyt onkin eh, vaikea saada sellaista vaikutusta, vaikutelmaa, että tässä olisi tiukasta toimintaa. Tässä on kuitenkin selvä demokratiavajaus olemassa, koska nyt vaikuttaa siltä, että tästä tulee ennemminkin byrokratiaa kuin koordinointia. Niinpä meidän mielestämme on tärkeää katsoa myös, mikä on parlamentin etuoikeus, koska meidän pitäisi olla asioiden ytimessä silloin, kun halutaan muuttaa sopimuksia. Tässä kyllä näemme, mikä on poliittinen tahto ja tässä näemme myös, millä tavoin voidaan vahvistaa koordinointia niin, että parlamentti saa enemmän jalansijaa. Tässä on myös sisältöongelma, kun näemme, että meillä on tietyt rajat talouspolitiikassa eri toimenpiteet rajataan äh, vajeita ja vastaavaa, mutta se ei riitä. Saattaa olla, että joudutaan noidankehään. Niinpä poliittiset suuntaviivat, äh, niissä pitää todellakin olla mukana myös poliittista keskustelua ja sellaista voi tapahtua ainoastaan neuvoston ja parlamentin välillä. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Haaglund puolitoista minuuttia. Tack för talman. När man rör sig ute bland medborgare så får man allt ofta höra Kiitos puhemies. Kun keskustelemme kansalaisten kanssa, meiltä kysytään aina, miksi puhutaan rakenteista eikä ratkaista kriisiä. Me olemme myös osasyyllisiä, me, me mietimme rakenteita, mutta emme oikeita ongelmia, joita on. Sanotaan aina, että kriisi on ratkaistavissa niillä välineillä, jotka meillä on. Kuukausi sitten mehän päätimme tästä niin sanotusta sixpackista eli talouden ohjauspaketista. EU-ohjausjaksohan kuuluu mm, siihen mukaan. Ja nyt sitten mietimme, mietimme sitä, mikä tässä nyt on väärin, emmekä käytä välinettä ratkaistakseen näitä taloudellisia ongelmia. No, me tarvitsemme varmasti avointa keskustelua. Sitä vartenhan parlamentti on olemassa ja komissio tekee, antaa nämä suositukset, mutta en usko, että me tällä hetkellä pääsemme eteenpäin tällaisella keskustelulla. Me tarvitsemme tuloksia. Täällä on sanottu paljon, paljon järkevää siitä, mitä voisimme tehdä kasvun vahvistamiseksi. Pelkkä säästäminen ei, tuo, ei vie meitä pois kriisistä. Tietysti meidän pitää myös säästää, mutta meidän pitäisi myös miettiä sitä, että meillä on monia uusia välineitä, joilla voisimme ratkaista kriisin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ford. Yksi minuutti. Kiitoksia. Hyvät kuulijat. Niin, ne järjestelmät tai kolkat, joita minä edustan, eivät välttämättä ole kovinkaan huolissaan jostain kaukana olevasta EUn ohjausjaksosta, mutta ovat erittäin huolissaan siitä, mitä Euroopassa ja eurovyöhykkeellä tapahtuu. Nähdään, että Kreikalla ei ole varaa maksaa velkaansa, kriisi vain pahenee entisestään. Britanniassa äh, monet äh, tahot ovat kurkkuaan myöten täynnä siitä, äh, siihen, että että pankkeja pelastetaan. Kuitenkin pankkeja tulisi ö, ähm, uudistaa. Se ei ole helppoa, se on tuskallista, mutta se on pakko tehdä nyt. Oma panokseni tähän ohjausjaksoon on seuraava. Minä toivon, että jäsenvaltiot ö, ähm, vastaavat ö, äh, budjettipuitedirektiivin äh, vaatimuksiin, koska ihmisten täytyy tietää, mihin raha menee, miten se käytetään ja miten hallituksemme laativat budjettejaan, joten ensi ohjausjaksolla täytyy varmistaa se, että maat toteuttavat velvoitteitaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mölzer. Yksi minuutti. Hyvä puhemies. Nyt kun tuomme tämän asian EU, EU, eu tasollemme, suljemme pois itse asiassa markkinoiden itse kontrollin markkinat me tässä itse asiassa vain helpotamme sitä, että maat tekevät enemmän velkaa. Brysseliläinen, Brysselin valvonta, jonka kohteena ovat kansalliset tulos, talousarviot, tämä paljastuu pian vain byrokratiaksi ja tällainen suunnitelmatalous EU:ssa Tästä on olemme nähneet esimerkkejä myös menneisyydestä. Myöskään taloudellista kasvua ei voida määrätä. Kreikkahan on tämän kokenut omassa nahassaan. Valuutta, meidän, äm, meidän koko emumme on itse asiassa äh, huono järjestelmä. Meidän pitää palata takaisin valtioiden liittoon, jotka, jossa jäsenvaltiot toteuttavat omaa Ähm, talouspolitiikkaansa. Ja näin voisimme ähm, taata joustavuuden. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kiitos ähm, puhemies. Hyvät kollegat, kaikki päätökset, joita tehdään, niitä pitää myös täytäntöönpanna. Tämä pätee myös eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja niin sanottuun sixpackiin jos näitä sovelletaan hyvin, voidaan saada paljonkin aikaan ajatellen Euroopan unionin taloutta ja budjettia, mutta eh, kansallisella tasolla ollaan vastahakoisia, koska mietitään, että Euroopassa ei ole iskuvoimaa. Näin vastahakoisuus vain kasvaa ja minä olen aivan yhtä kriittinen koskien demokraattista oikeutusta. Nyt on aika saada aikaan perustavanlaatuinen keskustelu toissijaisuusperiaatteesta myös. Meidän täytyy poistaa nykyiset esteet, mutta aika kuluu ja kaikki jäsenvaltiot, niiden pitää myös soveltaa näitä päätöksiä, joita on tehty. Eikö nyt olisi tarpeen, että jäsenvaltiot lähtevät mukaan perustuslakiensa tai lakiensa mukaan eh, niin, että tulee budjettitasapaino voimaan ja eh, pitäisi soveltaa näitä maakohtaisia eh, suosituksia samoin kuin strategia 2020. Eikö Eurooppa voisi olla aktiivisempi tässä ottaa demokratia huomioon? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kutas. Kiitoksia puheen, puhemies. Sosiaali- ja talouspolitiikkojen koordinaation ansiosta ohjauskausi on erittäin tärkeää väline talouden hallinnoinnin kannalta. Ähm, kansallisten äh, uudistusohjelmien kautta äh, meidän täytyy antaa kannustimia kasvulle ja taata se, että kaikki Euroopan kansalaiset äh, saavat jatkossa enemmän työpaikkoja. Jäsenvaltioille annettavien suositusten täytyy olla riittävän kunnianhimoisia, jotta ne tavoitteet, jotka sisältyvät 2020-strategiaan, voidaan toteuttaa. Tämä ensimmäinen harjoite Euroopan talouden ohjauskauden toteuttamiseksi edellyttää komissiolta tilanneanalyysiä myös jäsenvaltioissa. Komission täytyy voida ehdottaa uusiakin toimia. Ja muiden kollegoiden tavoin olen samaa mieltä siitä, että ohjauskautta ei voida toteuttaa, ellei Euroopan parlamentilla ole tärkeää osaa siinä. Myös, jäsenval- myös Euroopan unionista tehdyn perussopimuksen mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schmidt. Yksi minuutti. Hyvä puhemies. Periaatteessa minä nyt olen myönteinen tämän EU-ohjausjakson suhteen, jolla vahvistetaan talouspoliittista koordinaatiota. Mutta tämä huippukokous sunnuntaina ehdotti, että euroryhmää vahvistettaisiin entisestään. EU on, EUn 27 jäsenvaltion unioni. Kaikkien pitäisi olla yhteisillä edellytyksillä mukana ja jos EU nyt näin jaetaan, se on väärä ja vaarallinen tie. Myös mekin keskustelemme tästä jaosta e- EU-maihin ja euromaihin siis ja ei-euromaihin. Näinä levottomina aikoina on hyvin tärkeää yhtenäistä unionia eikä jakaa sitä kahtia. Tämä koskee myös EU-ohjausjaksoa. Hyvä puhemies, meidän taloutemme jokaisessa 27 jäsenvaltiossa ovat tiukasti liittyneinä yhteensä. Me olemme samassa veneessä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Brons, yksi minuutti. <clears throat> Kiitoksia puhemies. Nämä ovat merkittäviä asioita, mutta EUn toimielimet niillä on avaimet käsissään esimerkiksi tämä finanssipoliittinen unioni. Harmonisointi ainoastaan siitä syystä, että harmonisoidaan osoittaa vain tiettyä käyttäytymistyyppiä. Meillä on hyvin erityyppiset taloudet, on suuria vajeita, niitä pitäisi välttää, mutta on tietyt olosuhteet, jotka pitää ottaa huomioon. Nyt meidän pitää tietenkin puuttua asioihin, mutta ei, äh, ei välttämättä yhdenvälisesti. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden avulla saadaan, saadaan vain jäsenvaltiot hyviin tai huonoihin tapoihin. Meidän täytyy katsoa eteenpäin, milloin budjetti päästää, päättää kaikkien jäsenvaltioiden budjeteista, niin että saavat vain jäsenvaltiot kuulla tässä asiassa. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Feijo puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. eurooppalaiset eh, päättäjät ovat päättäneet EU-ohjausjaksosta. Budjettipolitiikan koordinointi on hyvin olennaista. Meidän täytyy koordinoida myös talouspolitiikkaa ja tämä hyvä ajatus eh, sisältää kuitenkin ongelmia. EU-ohjausjakso, siinä vaaditaan todellista koordinointia eri toimielinten välillä, eikä ole mahdollista, että parlamentti saa tietoa ainoastaan internetin kautta. Kansalaiset eivät ole äänestäneet edustajia parlamenttiin siksi, että he saisivat sähköpostitse vain tietoa. He ovat täällä edustajina, kansansa edustajina, ja tästä pitää jotakin oppia. Sitten EU-ohjausjakso, onko se mennyt eteenpäin? Tässä pitää toimia nopeasti, pitää löytää tehokkaita ratkaisuja nykykriisiin. Niinpä nämä tiedot, joita on viime viikkoina annettu, ne ovat todella huolestuttavia. Ja aivan suoraan sanoen, nyt on ollut nähtävissä sellaista päätöksentekoa, joka osoittaa vain, että asioita selvitetään. Meidän täytyy kuitenkin olla tehokkaita ja Euroopan parlamentin pitää miettiä kansalaisten etuja. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ludvigson puolitoista minuuttia. Tack, fru talman. Kiitos puhemies. Minä haluaisin puhua aiheesta, josta, josta on jo keskusteltu tässä tilanteessa, nimittäin parlamentin vaikutuksesta EU-ohjausjaksoon. Tätä vaikutusta pitää vahvistaa sekä kansallisella että EU-tasolla. Jos prosessi johtaa vain siihen, että käymme tällaista ei läpinäkyvää lehmänkauppaa kans, kansallisten hallitusten välillä. Eihän tällä lisäarvoa. Jotta meillä on demokraattinen legiti, legitiimisyys, tarvitsemme todellista keskustelua. Haluaisin puhua myös sosiaalisesta näkökulmasta. Siitä se on tullut esille aivan liian vähän. Köyhyys, työttömyys, huonot työolosuhteet, sosiaaliset erot ja heikennetty sosiaaliturvajärjestelmä ovat seikkoja, jotka on tässä lakaistun maton alle, vaikka niillä on nykyään aivan keskeinen rooli eurooppalaisessa taloudessa. Tässä on kyse sekä sosiaalisesta että taloudellisesta kriisistä. Ja tärkeä syy sille on se, että työmarkkinaosapuolet ja sosiaalisesti toimivat vapaaehtoisjärjestöt eivät ole saaneet edelleenkään oikeaa roolia tässä prosessissa. Tämä rooli on niille annettava ilman sosiaalialan osallistumista emme saa kestävää kasvua aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia edustaja Stolojan. Kiitoksia puhemies. Miten me voimme estää sen, että vajetta hallinnoidaan huonosti? Tähän on yksinkertainen vastaus. Sen tarjoaa sisä, tarjoavat sisämarkkinat. Sisämarkkinathan ovat omiaan poistamaan sen illuusion niistä koroista, joilla aikoinaan jäsenvaltiot saattoivat lainata. Tällä hetkellä sisämarkkinoiden ansiosta korot ovat siis riittävät. Toinen vastaus löytyy talouden hallintoa koskevasta lainsäädännöstä. Ja nimenomaan ohjauskausi on kaikkein tärkein väline analysoida rakenteellisesti kunkin jäsenvaltion tilannetta. Tästäpä syystä mekin kannamme tiettyä vastuuta. Meidän vastuullamme on se, että tämä ohjauskausi olisi tehokas instrumentti, ja siksi meidän täytyy myös peräänkuuluttaa neuvoston vastuuta. Neuvoston vastuulla on antaa julkisesti perusteita, syitä sille, miksi se Äh, eräisiin komissiosuosituksiin ei suostunut. Edustaja Galpelch, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Nyt äh, tulee esiin asiakirjoista, että jäsenvaltiot yrittävät muuttaa komission antamia suosituksia. Äh, minkä tähden? Tällä hetkellä kaikki hallitukset tuntevat oman vastuunsa ja tämä kriisi koskee sekä suuria että pieniä maita. Mikä tässä on ongelma? Kyse on täytäntöönpanosta, joka ei toimi ja täällä on puhuttu arvioit, arvioinneista, eläkekysymyksistä, rakenneuudistuksista. Meillä on nämä koko pino papereita tässä edessämme. Nyt täytyy löytyä jonkinlainen yhteinen sävel ja minun mielestäni jäsenvaltioiden ei pitäisi ottaa käyttöön tällaisia toimenpiteitä, koska nyt ollaan budjettiongelmissa, veloissa ja nyt pitää toimia. Kysyn komissiolta, onko teillä mitään ehdotusta, jotta päästäisiin hyviin käytäntöihin sellaisessa tilanteessa, että olemme täydessä kriisissä. Koordinointi toimii ainoastaan siinä tapauksessa, että konsensuksen pohjalta, kuulemisen pohjalta täytäntöön pannaan nämä uudistukset ja e, Euroopalla on etuoikeusasema. Tämä on ainoa väline, joka saa aikaan e, muutoksia. Kiitoksia. Edustaja e, Sasoviska, puoli, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Useita kuukausia olemme käsitelleet EUn taloudellista tulevaisuutta. Välineet, jotka komissio on ehdoton, on otettu käyttöön, mutta ne eivät ole riittäviä. Ja tämänpäiväinen keskustelu todistaa sen, että EU-ohjausjaksokaan ei ole riittävä. Haluaisin ilmaista huoleni siitä, mitä, mitä niistä kommenteista, jo, joissa on sanottu, että jotkun, jotkin Euroopan, parla, Euroopan kansalaisparlamentit ovat mukana keskustelussa, jotkut taas eivät. Ne jäsenvaltiot, jotka eivät käytä euroa, niiden pitäisi päästä mukaan näiden visioiden luomiseen. Meidän ei pitäisi unohtaa, että nämä jäsenvaltiot ottavat tulevaisuudessa euron käyttöön ja nekin ovat kiinnostuneita taloudellisten välineiden parantamista samoin kuin euromaiden edustajat. Me tarvitsemme paljon enemmän yhdenmukaista ja lähentymistä. Kriisi on todellisuus kaikilla meillä ja Euroopan parlamentin edustaa kaikkia Euroopan kansalaisia ja yhteinen valuutta on meille tärkeä. Kiitoksia. Seuraavana Jaakonsaari, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, tämä ohjausjakso on erittäin tärkeä työkalu siinä kokonaisuudessa, jolla pyritään eh, Euroopan taloutta eh, vahvistamaan ja ennakoimaan, mitä tapahtuu Eh, oikeastaan ainoa tahra tässä on se että parlamentti on ikään kuin jättämässä parlamentti internetin varaan. tässä on myös joitakin pelottavia asioita ja täällä on komission ja neuvoston puolesta korostettu sitä että on kiire ja tässä on logistisia ongelmia. varmasti näin on mutta jos olemme junassa niin päämäärään pääsemisen kannalta on tärkeintä että juna on oikeilla raiteilla eikä se mikä sen junan vauhti on että ne raiteet ovat oikeat. nyt melkein kysyisin sitä että jos kun tammikuun alussa määritellään nämä raiteet niin jos tapahtuukin jotain radikaalia uutta taloudessa niin millä tavalla näitä raiteita pystytään muuttamaan ettei mahdollisesti jatketa sitä virheellistä politiikkaa niin kuin osittain nyt on jatkettu että on vain säästetty? Seuraavaksi edustaja Figueredo, yksi minuuttia. Painotan, että pysytään puhua ajoissa. Olemme vähän myöhässä. President, respostas. Kiitoksia puhemies. Neuvoston edustajan vastaus koskien tätä ohjausjaksoa. Se osoittaa, että tällaista hallitsemattomuutta emme voi hyväksyä, kun puhutaan jäsenvaltioiden budjeteista. Tämä on kuitenkin keskeinen elementti silloin, kun halutaan toimia. Mitä tapahtuu Portugalissa on ainoastaan esimerkki tästä tilanteesta ja kehityksestä sosiaaliset oikeudet, oikeus työhön ovat olennaisia. Ja nyt on tehty valtavia palkkaleikkauksia ja koko väestö kärsii siitä, samoin kuin nämä sosiaaliset toiminnot. Nyt työviikot on, niitä on pidennetty ja Tämä johtaa väestön köyhtymiseen, sosiaaliseen epätasa-arvoon, työttömyyteen, syrjäytymiseen. Me emme voi hyväksyä tällaista. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Schwab, yksi minuutti. Kiitos puhemies, puhemies, hyvä komissio, hyvä neuvosto. Me puhumme sisällöllisesti EU 2020 strategian toteuttamista ja kuten kollegat sanovat, tämä on sinänsä eri asia, sillä me puhumme tässä teknisestä toteuttamista. Herra Dominik, te sanoitte oikein, että nämä välineet EU-ohjausjakso eivät sinänsä ratkaise kriisiä, ne antavat vain pienen panoksen ja meidän pitää yrittää yhdessä löytää ratkaisu tähän kriisiin. Ja siksi haluaisin kysyä teiltä, uskotteko todella, että makrotaloudellinen vuoropuhelu on todellakin sellainen väline, jota tällä hetkellä kansallisen parlamentin välillä on? Öm, kaikki haluavat tulla uudelleen valituksi, mutta makrotaloudellinen vuoropuhelu, pitkäaikaista taloudellista tavoitteista. Sitä ei edes käydä. Tämä pitää kansallista parlamenttia ensiksi oppia. Lisäksi tuetteko te sitä, että me saamme suuremman EU-budjetin, jotta voimme tasapainottaa makrotaloudellisia epätasapainoja ja tuetteko tällaista sisämarkkinoiden hallinnointia niin, että saamme enemmän asetuksia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Tabasdi. O mai vita olyan, mint az Állatorvostudományi Egyetemnek a lova. Niin. Tämä on vähän kuin vietäisiin eh, sairas kaakki eläinlääkärille. Meillä, minä olen aivan samaa mieltä eh, edellisten puhujien kanssa siitä, että tämä ohjausrahasto on eh, hyvä väline pakottaa jäsenvaltiot toteuttamaan vastuullista talouspolitiikkaa, mutta samanaikaisesti komissio ei anna luotettavaa tietoa Euroopan parlamentille. Kuitenkin komissio varmasti voi ymmärtää sen, että me voisimme olla komission liittolaisia myös jäsenvaltioiden valvonnassa – Siksi myös demokraattinen valvonta on erittäin tärkeää. Olen yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat tästä puhuneet, koska tällä hetkellähän meillä ei ole mitään takeita siitä, että kansallisissa parlamenteissa käydään asianmukaista debattia aiheesta. Haluaisinkin tietää, että minkälaista keskustelua kansallisissa parlamenteissa on tämän ohjauspaketin toteuttamisesta käyty. Edustaja Mattias seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Nyt neuvosto sanoi, että teknisistä syistä demokratia pitää uhrata ohjausjakso kysymyksessä. Kyse on seuraavasta. Onko mahdollista e, asettaa suuntaviivoja ilman demokratiaa? Missä on parlamentin ja kansallisten parlamenttien rooli? Jos kyse olisi teknisestä asiasta, me puhuisimme muuttuvasta e, tekniikasta. E, meidän täytyy miettiä, miten neuvosto on pystynyt arvioimaan Espanjan, Italian, Ranskan tilannetta tässä, joten meidän Nyt on tärkeää, että näkemyksiä pitää esittää maasta toiseen. Nyt ei meitä voi pyydä, pyytää ainoastaan menemään internettiin katsomaan asioita. Tämä on demokraattista syrjintää. Nyt yritän tässä tasapainottaa puhu, puhemääriä eh, eri ryhmien kesken, mutta annan nyt puheenvuoron komission jäsen Dallille. Olkaa hyvä. Monsieur Dalli. Voilà, je vous donne la parole en réponse à ce... No niin, voitte nyt vastata näihin moninaisiin kommentteihin. Well, I would like to thank everybody for... Haluaisin kiittää kaikkia näistä kommenteista tässä keskustelussa. Kaikista suurin muutos, jonka EU-ohjausjakso toi mukanaan, on se vaikutus, että nyt EUn, EU-tason ähm, koordinaanti finanssi- ja talouspolitiikassa sitä tehdään ennen kuin päätöksiä tehdään. Tähän Tähän vuoteen mennessä kansallisia talousarvioita on arvioitu vasta sitten, kun päätökset on tehty jäsenvaltiossa. Tämä on suuri muutos ja tämän ovat monet edustajat tänään mainitteet. Tämä lisää EU-toimielinten demokraattista vastuuta. Tämä vaatii sitä, että EU-toimielimet osallistuvat enemmän kansallisiin keskusteluihin. Meidän pitää löytää väline sen toteuttamiselle. Komissio on tähän mennessä välttänyt sitä, että julkisissa keskusteluissa kyseenalaistettaisiin kansalliset politiikat. EU-ohjausjakso ja talouden ohjauspaketti ovat tärkeitä kasvun ja työllisyyden varmistamiselle seuraavina vuosina. Niiden avulla voimme välttää makrotaloudelliset epätasapainot, jotka johtivat nykyiseen kriisiin, mutta olette oikeassa. EU-ohjausjakso ei ole kriisin väline. Sen tulokset johtavat kestävyyteen ja kasvuun muutamien vuosien kuluttua. Ja sen takia me esittelemme kaksi viikkoa sitten etenemissuunnitelman kasvuun ja työllisyyteen ja sen elementeistä puhutaan huomenna Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Meidän pitää toteuttaa koordinoitu pankkien pääomittaminen ja meidän pitää lisätä taloudellista voimaamme. Meidän pitää toteuttaa toimet kasvun ja taloudellisen ohjauden vahvistamiseksi. EU-ohjausjakson myötä me edistymme jo hyvin tässä viimeisessä mainistamassani tekijässä. Me perustamme näin täydellisen, todellisen taloudellisen unionin. Minä olen vakuuttunut siitä, että EU-ohjausjakson käyttöönotto on tärkeä askel eteenpäin. Tämä parlamentti on jo panostanut hyvin siihen, että EU-ohjausjaksosta tehdään tehokkaampi ja demokraattisesti legitiimimpi. Myös tulevaisuudessa Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tärkeä rooli on se, että taataan, että tällä yhteisellä politiikan koordinaatilla on demokraattinen legitiimisyys. Me olemme kaikki toteuttamassa tämän yhdessä. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi neuvoston nimissä herra Dominik. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat puhuneet EU-ohjausjaksosta. Yhteistä näille puheenvuoroille eh, oli demokraattinen prosessi. Kenen pitäisi tehdä päätökset näissä prosesseissa? Minä usein pääsen osallistumaan kokouksiin kansallisissa parlamenteissa – omassa parlamentissani Puolassa ja siellä kuulen samoja kaikuja. Kansalliset parlamentit ehdottavat koko ajan, että heillä pitäisi olla viimeinen sana sanottavanaan siinä, mitä tapahtuu näissä jäsenvaltioissa, mikä on hyvä kansalaisille. EU-ohjausjakso on nimenomaan tähän tarkoitukseen tarkoitettu Ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentti on otettu mukaan koko päätöksentekoprosessiin. Euroopan parlamentti tietää jäsenvaltioiden talouksien kannat, tietää EUn painopistealueet ja myös hallitusten kannat. Ja Euroopan parlamentti voi päättää, että kansalliset parlamentit siis voivat päättää siitä, mihin missä määrin täytäntöön pannaan, koska kyse on kansallisista budjeteista ja budjettihan on talouspolitiikan pääinstrumentti. Minun on vaikea hyväksyä sellaista väitettä, ettei ole demokratiaa tässä prosessissa, koska kaikista vaikutusvaltaisin elin on juuri demokraattisesti valittu elin, joka on mukana tässä. On vaikea sanoa, onko ohjausjakso menestys suuri vai pieno, se, pieni sellainen, koska emme vielä tarkalleen tiedä, miten kansalliset parlamentit ottavat EUn suositukset omaan kansalliseen budjettiinsa, kun puhumme makrotalouspolitiikasta. EU-ohjausjakso sen tarkoituksena on ottaa mukaan kansalliset parlamentit ja muut kansalliset päätöksentekoelimet. Ne pystyvät näkemään, että ne voivat olla mukana tässä päätöksessä. Me haluamme vähentää makrotaloudellisia epätasapainoisuuksia jäsenvaltioiden välillä ja siinä vaiheessa kun valvonta oli toissijaista sen jälkeen, kun nämä asiakirjat hyväksyttiin. Nyt oli mahdollista siis siinä vaiheessa, että komissio sanoi, että nyt ei mennä oikeaan suuntaan ja saattoi olla, että tulokset eivät olleet myönteisiä. Nyt tilanne on muuttunut ja lopullinen sana on kaikista demokraattisimmalla instituutiolla eh, tässä koko prosessissa, eli kansallisella parlamentilla. Se tietää parhaiten, mitä pitää tehdä. Minun mielestäni EU-ohjausjakson rakenne on aivan oikea, ja nyt sitä on vaikea syyttää siitä, että demokraattisesti sitä ei johdettaisi. Miten se sitten täytäntöön pannaan, se nähdään vielä. Kiitoksia. Nyt voimme päättää tämän keskustelun ja voimme mennä seuraavaan esityslistakohtaan. Kyseessä on edustaja Rivellinin mietintö Vastuuvapaus 2009 neuvosto ja tästä esittelijällä puheenvuoro.